Muresan, Sigrid Muresan, onkohan paikalla? Budjettivaliokunta ja myöskin erityisvaliokunta sai toinen heinäkuuta tulokset ennakkoarvioinnista, joka koskee pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Ja nyt komission asiantuntijat ovat tämän ennakkoarvioinnin tehneet. Ja haluaisin, että ensin annetaan puheenvuoro herra Yrelille, jotta hän voi esitellä tämän alustavan arvioin, vaikka näyttääkin siltä, että komissio ei ole kaikilta osin ymmärtänyt hölkäsen pelöstäkään siitä, mitä pyydettiin. Ja tämän jälkeen sitten puheenvuoron saa yhteisesittelijämme Viotti. Onko herra Yrel valmis? Yeah, perhaps just... Kiitos. Mm, kiitos puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyt johdanto. Kolmes päivä toukokuuta parlamentti esitti Euroopan komissiolle luettelon. Siinä oli 344 alustavaa hanke ja valmistelevan toimen ehdotusta. Huomaamme, että vuoden 2016 jälkeen kolmatta vuotta siis jo valmistelevien toimien ehdotukset ovat yli keskiarvon noin 200 hanketta. Eli kolmen vuoden ajan olemme saaneet parlamentilta noin 350 tällaista valmistelevaa tointa. Ja minun on todettava, että tämä vaatii suurta hallinnollista ponnistelua komissiolta, että pystymme käsittelemään tämän määrän. Me olemme arvioineet kaikkia alustavia ehdotuksia, valmistelevia toimia ja 344 komission arvio on, että 42 ehdotusta voitaisiin täytäntöönpanna ehdotuksen mukaisesti 26 pilottihanketta ja 16 valmistelevaa toimia. 56 voitaisiin ottaa osittain täytäntöön jos niitä muutettaisiin tai tiettyin ehdoin, eli kategorian B mukaan – ja kategoriaan C 185 ehdotusta, jotka ovat joko täysin katettuja jo täysin olemassa olevan tai ehdotetun oikeudellisen perustan osalta. Eli ehdotettuihin toimiin on puututtu EUn toimien tai ehdotusten kautta ja sitten D-kategoria vielä lopulta. Siinä arviointiin 61 ehdotusta, jotka eivät vastaa vaatimuksiin, joko siksi, että ne eivät ole oikeudellisesti yhteensopivia tai siksi esimerkiksi, että täytäntöönpano on jo tapahtunut menneisyydessä. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän puheenjohtaja vastaan kysymyksiin mielelläni, jos niitä jäsenillä on. Kiitos, herra Orelle Tämä oli nyt tällainen lämmittelypuheenvuoro herra Viottia varten. Grazie, <clears throat> scusa, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, tämä on melko mielenkiintoinen työskentelyn vaihe, jossa nyt olemme. Meillä on tässä nämä pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ja komission edustaja tässä nyt kertoikin, kuinka niitä oli hylätty. Me, meillä on tovi, todella vähän, vähän tässä lainsäädäntövalta. Niin meillä on tietyt direktiivit ja asetukset, joiden mukaisesti meidän pitää näitä pilottihankkeita valmistelevia toimia esittää. Ja tässä tietysti kiitän nyt vakavasti puheen puhuen kiitän komissiota työstä, jota se on tässä tehnyt, koska no, luonnollisesti tämän työn ansiosta me voimme sitten syventää ja arvioida näitä asioita poliittisesti, ei pelkästään teknisesti. Ja nyt haluaisinkin keskittyä juuri tähän, kun muutaman huomion esitän tästä. Eli me haluamme arvioida nyt näitä asioita laajemmin valiokunnassa ja se on ihan täysin poliittista arviointia ja luonnollisesti me seuraamme kyllä komission ohjeistusta, äh, jonka komissio on siis antanut oman arvionsa perusteella näistä kategorioista tai luokista A, B, C ja D, mutta tässä valiokunnassa me teemme poliittista arviointia ja nyt muistutan, mitä on jo aikaisemmin sanottu ensinnäkin, siitä, että pilottihanke on erinomainen väline, jota parlamentti voi käyttää täydentääkseen politiikkaa, politiikkaansa, jota voidaan rahoittaa unionin talousarviosta. Tällä tavalla voidaan todella täsmällisiä vastauksia antaa kansalaisten toiveiden mukaisesti. Kyse ei, kyse ei ole pelkästään mistään pikkuvälineistä, joista huolehtivat yksittäiset parlamentin ryhmät tai, tai yksittäiset jäsenvaltiot. Valmistelevat toimet ja pilottihankkeet on arvioitava paljon paremmin. Meidän täytyy saada sellainen oikein hyvä ja tasapainoinen paketti niistä aikaiseksi. Sellainen paketti, jossa otetaan huomioon kansalaisten eh, haaveet ja toiveet, mutta samanaikaisesti noudatetaan tasapainoista talousarviopolitiikkaa. Ja eh, nyt eh, kollega Muresanin työ on ollut aivan erinomaista viime vuonna – ja aion nyt seurata hänen esimerkkiään tässä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Viotti. Sitten eh, edustaja Muresanilla on mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan liittyen näihin pilottihankkeisiin. Kiitos oikein paljon. Minulla ei mitään. Kiitos puheenjohtaja. Mitä pilottihankkeisiin valmistelin toimiin tulee, joita nyt kehitellään vuodelle 2018. Minulla ei ole lisättävää, mutta kun nyt sain puheenvuoron, niin halusin vain todeta, että olen hyvin tyytyväinen siihen univormuun, jossa edustaja Depre on näin paljon punaista ja keltaista täällä. Emme unohda tietenkään Ranskaa myöskään, puheenjohtaja, joten onnea ja menestystä illan jalkapallootteluun. Pilottihankkeesta valmistelevista toimista ei muuta, kiitos. Sens de l'équité. No, minä todella arvostan tätä tasapuolisuutta tässä. Ei ole edes tarpeen käyttää hirvittävästi tällaisia näkyviä symboleja, että tulee tunnistetuksi. Kiitos Morrison. Sitten Debre. Niin, toiminnallisesti teidän ja minun välilläni on merkittävä ero. Mm, nyt mm, me voimme ilmaista mm, preferenssimme, mutta kun te olette puheenjohtaja, niin te olette neutraali, mutta tässä ei ole mitään tunneperäistä kuitenkaan taustalla ja haluaisin kiittääkin herra Viottia mutta yksi asia, olen aivan samaa mieltä kuin hän, että pitäisi saada aikaan konsensus niin, että saataisiin poliittinen tasapaino, joka voitaisiin säilyttää nyt näissä valmistelissa toimissa ja pilottihankkeissa. Ikävää, että en ole täysin samaa mieltä herra Biotin kanssa ajatellen nyt tätä yritystä. Minä tässä ryhmän nimissä ottaisin huomioon nämä kaksi ensimmäistä luokkaa ja poikkeuksellisesti, jos mm, se sopii kaikille, voidaan ottaa muitakin mukaan, mutta tässä mennään hiukan hankalille alueille ja tässä sanoisin kollegoille, että on pilottihankkeita, mutta pitää ottaa esiin, että C-luokka, komission C, niillä on prioriteetti ja jos sopii, niin sitten B, mutta jättäisin neuvottelun ulkopuolelle ne, jotka ovat muulla tavoin luokitellut. Jos komissio jo tässä vaiheessa tekee tehtävän, ei siinä tarvitse enää toiseen kertaan asioita hoitaa. Ja jos meillä on sellainen luokka, joka on ristiriidassa toimivaltuuksien kanssa eh, sopimuksessa, niin on aika vaikeata sitä ottaa mukaan, mutta aivan julkisesti sanon, että eh, ryhmäni on valmis eh, lähtemään neuvotteluihin mukaan ja sanoisin, että tästä pitäisi päästä tästä pälkästä. Pitää sopia keskenämme, muuten menee vaikeaksi. No aivan niin. Ja jos ei tehdä yhteistyötä, niin selvästi on tässä nyt erimielisyyttä tai hämmennystä. Tämä pitää siis tarkistaa. Kiitos puheenjohtaja. No minä en nyt niinkään puhu tässä, koska no, minä ehdotin hankkeita, ne ovat käsittääkseni tuossa A-luokassa, niin ehkä jonain päivänä pitäisi keskustella hieman tästä koko konseptista, eli valmistelevista toimista ja pilottihankkeista. Ei tässä nyt ole kyse siitä, onko luokassa A, B vai C, vaan siitä, miten tämä koko homma on organisoitu. Kuka vastaa täytäntöönpanosta? Kuka sen oikein sitten hoitaa? Ja todellinen kysymys on juuri tässä. Meillä on poliittisia ajatuksia ja on juttuja, jotka ovat meille poliittisesti tärkeitä. Sitten me lähetämme koko homman komission. No kuka tämän sitten lopulta toteuttaa? No Euroopan komissio. Ja Euroopan komissio sanoo meille, että no katsokaa vain, tämä on siis poliittisesti tärkeää, mutta tätä ei voida toteuttaa. Tämä ei ole toteutettavissa. Ensinnäkään hanke ei ole toteutettavissa, mutta toisaalta meillä ei ole myöskään tähän henkilökuntaa. E- eli ja lisäksi tämä ei ole edes komission toimivaltaan kuuluva asia. Eli, eli kyse on siis meidän ajatuksistamme, poliittisista ajatuksistamme, jotka sitten komissiossa on jotenkin organisoitava. Ja joka kerta tämä on sama juttu joka vuosi. Minä olen ollut täällä jo 14 vuotta ja miten komissio voi arvioida, että mikä on tärkeää ja mikä ei? Tämä on se poliittinen kysymys, koska poliittisesti nämä ovat tärkeitä asioita. Tässä on siis tämä todellinen ero pitää keskustella siitä, että kuka päättää ja kuka vastaa siitä, mikä katsotaan tärkeäksi ja mikä ei. Ja kun me keskustelemme valmistelevista toimista täällä keskenämme, niin tässä voi olla jotakin äh, väärinkäsityksiä ja silloin heti reagoidaan, että hei nyt et ymmärrä mitä sanon. Mutta miten sitten komission kanssa tehdään? Eli ollaan yhteydessä komissioon ennen kuin näitä hankkeita edes ehdotetaan, koska meidän pitäisi tietää, että voidaanko näitä hankkeita edes toteuttaa. Jos on toteutettavissa joku, niin selvä, mutta jos ei ole, niin mitä sitten? Tätä pitää vähän selventää tätä menettelyä. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, mutta kokemuksen perusteella voi sanoa, että se, että komissio katsoo, että joku hanke ei ole toteutettavissa, niin ei välttämättä estä toteuttamasta näitä hankkeita, koska meidän täytyy katsoa nyt, miten parlamentti toimii ja miten komission yksiköt toimivat ja yhteistyössä. Tämä on siis hyvin mielenkiintoinen tehtävä. Herra Viotille asiat ovat selkeitä, samoin Muresanille – ja nyt tämä keskustelu oli tässä. Ja seuraavaksi siirrymme käsittelemään maksumäärärahojen käyttöastetta ja ennustetta. Emme nyt käy tässä toimielinten välistä keskustelua heinäkuussa niin kuin aina ennen. Ja nyt kun tätä vuoropuhelua ei ole, niin olemme esimerkiksi kutsuneet komission tänne keskustelemaan maksumäärärahojen käyttöasteesta ja ennusteesta. Eilen komissio julkaisi asiakirjan valvonnasta ja ennusteista. Ja pidemmittä puheitta annankin puheenvuoron komission pää, budjettipääosastojohtajalle Urelille, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Yritän lyhyesti antaa katsannon siihen, mikä on vuoden 2018 maksumäärärahien käyttöaste se käsittääkseni on tämän päivän keskustelun aiheena. Kuten puheenjohtaja on juuri maininnut, me olemme jakaneet tämän maksumäärärahojen käyttöasti ennusteraportin eilen. Se heijastelee tilannetta 30. päivä kesäkuuta tänä vuonna, eli kuuden kuukauden aikaa. Lyhyt yhteenveto mielestäni olisi sellainen, että – täytäntöönpano on melko myönteistä käyttööstä tähän mennessä. 30. päivä kesäkuuta maksumäärärahoina on käytetty reilut 80 miljardia euroa. Se on noin 56-57 prosenttia maksusitoumuksista. Jos verrataan sitä samaan päivämäärään viime vuonna, nähdään, että olemme korkeammalla tasolla absoluuttisesti – lähes 10 miljardia korkeampi ja suhteellisesti myös noin 7-8 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla. Käyttöaste on aikataulua edellä myös verrattuna ennusteeseen tälle vuodelle. Ennuste, joka myös osa tätä raporttia, joka eilen jaettiin. Tämä koskee kaikkia otsakkeita paitsi otsaketta neljä siinä täytäntöönpanossa käytössä ollaan hiukan jäljessä verrattuna ennusteeseen. Me oletamme kuitenkin, että myös tämän otsakkeen osalta suurin osa viiveistä saadaan kurottua umpeen ennen tämän vuoden loppua. Nyt haluaisin ihan lyhyesti otsakekohtaisesti kommentoida. Otsakkeesta 1a ensin. Käyttöaste on nyt lähes 50 prosentissa. Tämä on enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Se oli silloin 45 prosenttia. Maksatukset noin 10 miljardia, noin puoli miljardia korkeampi kuin ennuste joka koski kesäkuun 30. päivää. 49 prosenttia ennuste oli 46 prosentissa. Hyvin tärkeää on totta kai todeta yksi B-otsakkeen eli kohesion käyttöastetta. 30. päivä kesäkuuta päästiin 39,2 prosenttiin. Olemme vähän edellä ennustetta kesäkuun 30. päivälle ja merkittävästi korkeammalla tasolla kuin viime vuoden kesäkuun 30. päivä sekä absoluuttisesti ja suhteellisesti 5 miljardia suurin piirtein korkeammalla tasolla ja noin 9 prosenttia edellä käyttöasteen osalta verrattuna tilanteeseen vuonna 2017. Yksi B-otsakkeen alla tänä vuonna on maksettu noin 18 miljardia ja 16,5 suurin osa tietenkin – uuden sukupolven ohjelmiin 2014-2020 ja vähän alle 2 miljardia vuoden 2007-2013 ohjelmiin. Sitten otsake 2. Matalouden takuurahasto ensinnäkin 83,4 prosenttia tai noin 37 miljardia – Tämäkin on merkittävästi suurempi luku kuin vuonna 2017. Silloin käyttöaste oli noin 75 prosentissa. Sitten muut tämän otsakkeenalaiset ohjelmat samantyyppistä edistymistä käyttöasteen osalta. Noin 57 prosenttia tai noin 7,5 miljardia muiden ohjelmien osalta otsakkeen kaksi alla, siis muun kuin takaurahaston osalta. Ja vähän olemme edellä ennustetta. Ja vuonna 2017 samoihin aikoihin olimme noin 50 prosentissa, joten kaiken kaikkiaan otsakkeen kaksi osalta käyttöaste merkittävästi korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Sitten otsake 3, 48 prosenttia, 1,4 miljardia, vähän ennustetta ylempi ja merkittävästi korkeampi taso – kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuten sanoin otsakkeen neljä osalta, tämän ainoa otsake, jonka osalta olemme vähän käyttöasteessa jäljessä. 3,2 miljardia maksumäärärahoja, vain 34 prosenttia tästä otsakkeesta ja ennuste oli 3,9 miljardia, eli 0,7 miljardia ennustetta jäljessä verrattuna viime vuoteen myös 3,8 miljardia, joten siinäkin olemme hiukan jäljessä otsakkeessa 4. Sitten otsake 5 lopulta. Käyttöaste ei osoita mitään yllätyksiä. Olemme ihan linjassa sekä ennusteen että viime vuoden vertailun osalta. 48 prosenttia on käytetty tähän mennessä. Ja sitten jos katsotaan eteenpäin toiselle vuosipuoliskolle, seuraava tärkeä tekijä on se, että täy- ajankohtaistetut kohesiokertomukset saadaan jäsenvaltioista, niitä analysoidaan ja päivitetystä ennusteista – vedämme johtopäätökset, kuten aikaisempina vuosina. Ennuste osoittaisi, että maksut keskittyvät kovasti jälleen marras-joulukuulle. Erityisesti tämä koskee jälleen otsaketta 1b. Joten arvioimme uutta jäsenvaltioiden ennustetta elokuun aikana, syyskuun alkupuolella vielä. Ja samoihin aikoihin komissio – lähtee myös vuosittaisen globaalien siirtojen menettelyyn. Välitämme nämä tiedot teille syyskuussa ja yhdessä globaali määrärahojen siirto ja ennuste antaa meille hyvän käsityksen siitä, missä mennään ajatellen vuoden loppua. Mitä tähän globaaliin siirtoon tulee tällä hetkellä – on todettu ennusteessa. Yksi Aassa puutteita noin 240 250 miljoonaa. ITER, Erasmus Plus ja ydinturvallisuus- ja purkuohjelmissa – tämän suuruusluokan asia ei ole mitenkään yllättävä tai erityislaatuinen ja globaalin siirron yhteydessä pystymme kattamaan tämän aukon tekemällä siirtoja muista otsakkeista tai ainakin voimme tehdä teille ehdotuksen, tämän suuntaisen ehdotuksen. Joten tässä vaiheessa komissio on sitä mieltä, ettei ole määrärahojen puutteen ongelma. Oletamme, että käyttöaste toteutuu täysin – budjetin osalta ja toivomme, me joudu esittämään samaa kuin viime vuonna, jolloin haluttiin leikata. Mutta keskeisin sekä joka antaisi meille luottamusta, on päivitetyt jäsenvaltioiden ennusteet tämän kuukauden lopulla. Toivon, että tämä oli teille hyödyllinen katsaus aiheeseen. Totta kai voin vastata kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos, puheenjohtaja. Merci, monsieur Kiitos, herra Reil. Kiitos jo tässä vaiheessa. Kyse on vuoden 2018 maksumäärärahoista ja nyt yleinen esittelijä Muresan saa puheenvuoron. Ähm. Kiitoksia. Tämä katsaus vaikuttaa rohkaisevammalta kuin aikaisemmin. Tässä ei olla enää niin paljon jäljessä ja ohjelmat ovat päässeet matkanopeuteensa ja mm, maksatus rahoissa sekä suhteellisesti että määräisesti on kasvussa. Se on hyvä. On aina hyvä, että komissio arvioi, että ajatellut resurssit ovat riittävät maksumäärärahoissa tälle vuodelle, mutta totta kai toisaalta on nähtävissä, että ennusteet ovat vähän alemmat yksi Aassa ja yksi Bssä se tarkoittaa sitä, että ennusteet jäsenvaltioissa ovat yhä vain ähm, todellisemmat. Nyt ei enää yliarvioida äh, niin kuin aikaisemmin, aikaisemmalla kaudella. Ja tämä on nähtävissä komissiokin sen on varman, varmasti huomannut. Meidän pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden ennusteet tulevina vuosina. Minä haluaisin nyt keskittyä otsakkeeseen kaksi ja siinä on minulla yksi kysymys. Siinä on merkittävä ennusteesta poikkeama 37 miljardia maksumäärärahoissa ja Siinä ennuste on 32,7 ja viime vuonna 33 miljardia. Ja jos me nyt olemme toteutusasteessa, joka on noin 85 prosenttia versus 75 viime vuonna, haluaisin tietää komissiolta, mikä on syynä tähän eroon ja jos komissio väittää, että maksumäärärahat tämän vuoden otsakkeessa kaksi olisivat riittävät. Ja sitten tässä oikeastaan kaikki tältä erää. Merci. Dans la foulée, monsieur. Kiitos. Ja sitten Viotti 2019 talousarviosta. No, hän ei ole paikalla. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ei. No ihan pikkujuttu vain. Nuorisotyöllisyysaloitteista sanottiin, että sitä ei ollut kovin hyvin käytetty. Siellä oli 79,5 prosenttia käytetty maksumäärärahoista ja se näyttää, että nyt sitä välinettä on lopulta ruvettu hyödyntämään. Sama huomio Erasmus-ohjelmasta. Maksumäärärahoista 68 prosenttia on käytetty. Ja nämä ovat asioita, joihin yleisesittelijöiden ehkä kannattaisi tarttua vuoden 2019 budjettia valmisteltaessa. Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, niin herra Urel on sitten seuraava. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin vain edustaja Moresanin kysymykseen. Kyse on normaalista vuosittaisesta ilmiöstä, että nähdään, että suurin osa otsakkeen kaksi budjetista, kun ajatellaan maatalouden tukirahastoa erityisesti, niin käyttö keskittyy alkuvuoteen. Ja uskoakseni tilanne, joka nähdään tänä vuonna, on ehkä enemmän paluuta normaaliin. Vuonna 2016 ja 2017 molempina oli vähän hitaalainen alku, joten 85 prosenttia käyttöasteena tuntui ihan normaalilta – voin vahvistaa, että tässä ei tunnu siltä, että tulisi puutetta maksumäärärahoihin maatalouden osalta tänä vuonna. Kiitos. Voilà, vous avez répondu à toutes les... Kiitos. Vastasitte kai kaikkiin kysymyksiin, jotka teille esitettiin. Tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta, onko mahdollista, että määrärahoja puuttuu vuodelle 2000? 20. Niin siis sanoin, että kun otetaan huomaan, huomioon nuorisotyöllisyysasteen määrärahan käyttöaste, sehän oli 69,5 prosenttia, ja komission valintoja, niin onko mahdollista, että vuodelle 2020 ei riitä määrärahoja? Koska viime vuoden tarkistus herra Muresan äh, tuhotti tai se ei mennyt läpi. And, um, in the conciliation as we... Äh, niin puheenjohtaja, äh, sovittelussa kun me sovimme budjetista, sovittiin, että lisätään näitä määrärahoja ajatellen eri jäsenmaiden korkeita työttömyyslukuja – me haluamme katsoa, että käytetäänkö nämä varat ja meillä on komissiostakin sitoumus siihen, että tarvitaan vielä enemmän. Ja nyt täytyy katsoa eh, tämän vuoden sovittelussa, kun päätetään luvuista ensi vuodelle, mutta omasta puolestani nuorisotyöttömyysongelma ei ole vielä ratkaistu ja meidän täytyy katsoa, että riittävästi on varoja ja komission pitää katsoa, että tämä myös toimii. Se ei välttämättä ole budjettipääosaston vastuulla, voi olla, että muut ovat siinä, mutta meidän täytyy katsoa, että tämä ohjelma, jonka useat jäsenvaltiot ja komissio ovat käynnistäneet, että meidän täytyy katsoa, että se toimii. Très bien, eh bien, je crois que nous allons pouvoir... Selvä. Tämä varmaankin tästä tällä erää. Ja kiitän herra Urelia siitä, että hän tuli paikalle ja antoi meille hyvin täsmällisiä tietoja tässä keskustelussa. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Jens Geierille. Tässä on kyse näistä ase, siis tai tässä on kyse asetuksesta, joka koskee aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa, kohesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä Euroopan kalatalousrahastoa. Kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me olemme jo käyneet yhden keskustelun tästä lausunnosta. Joten johdattelisin keskusteluun sanomalla, että nyt käynnissä olevat monivuotiset rahoituskehykset hän eivät olleet suuri tyytyväisyyden aihe Euroopan parlamentissa ja silloin neuvosten puolelta kuitenkin annettiin vähän rauhoittavia meille. Ja sanottiin, että budjettivolyymin vaikutukset eivät olisi niin pahoja. Rajoitusvälineet annettiin yhtenä rauhoittavana, ei ole paha, koska rahoitushankkeisiin saadaan yksityisiä varoja – ja toinen rauhoittava meille oli se, että rakennerahastoista otettiin varoja, mutta suoritusvaraus otettiin ja ajateltiin, että suoritusvaraus maksettaisiin sitten niille jäsenvaltioille, joiden tulokset noudattelisivat tiettyjä kriteereitä. Ja tästä suoritusvarauksesta nyt on kyse. Komission ehdotus on seuraavanlainen – nyt esitetään, ettei enää olekaan näitä varoja käytössä tähän tavoitteeseen, joka tähän mennessä on esitetty, vaan että kokeiltaisiin, voitaisiinko suoritusvarausta mahdollisesti myös käyttää ehdotuksiin, jotka liittyvät eurooppalaisen ohjausjaksoon. Vastuuvaliokunta on tässä yhteydessä – aluekehitysvaliokunta. Siellä on hyvin selkeä linja. Lähes kaikki ryhmät ehdottavat, että komission ehdotusta ei lähdetä muuttamaan, vaan palautetaan se. Jotkut lausunnon antavat valiokunnat ovat samalla linjalla. Minä seuraan tätä asiaa kaikissa omissa valiokunnissa, me Itressä esimerkiksi näin on myös. Ja tämä on juuri se ehdotus, jonka haluaisin tehdä myös tässä valiokunnassa. Minä henkilökohtaisesti olen tässä ehkä vähän eri linjoilla muiden ryhmän jäsenteni kanssa. Henkilökohtaisesti minulle ei oikeastaan aiheuta mitään ongelmaa se, että rakennerahastoja tavoitteiden mukaan käytetään puuttumalla todettuihin ongelmiin jäsenvaltioissa, jos niistä voidaan päästä sopuun jäsenvaltioiden kanssa, koska läisyysperiaate on tässä hyvin tärkeä. Ja toiseksi, jos ei lähdetä puuttumaan nykyrahastoihin. Ja olen vähän maltillisella linjalla, kun on kyse siitä, että sanotaan, että päätökset vuonna 2013 tehtiin näin ja lähdetään sitten muuttamaan niitä – kauden aikana, koska uskoisin, että jäsenvaltiossa luotetaan siihen, että nämä varat ovat tulossa. Ja siksi pitäisi muuttaa tässä nyt suuntaa. Ja viimeinen argumenttini tässä yhteydessä liittyy enemmän käsityöhön. Komissio tarkastelee säännönmukaisesti sitä, miten täytetään esitetyt vaatimukset, mutta seuraava tarkastelu on vasta vuonna 2019. Ja se tarkoittaa sitä, että voisin kuvitella nykyhetken tilanteen vain seuraavalla tapaa ehkä. Raudeli ja komission kollegot voivat vähän tätä selvittää minulle, mutta minä voisin äh, kuvitella, että tilanne voisi olla sitten vain sellainen, että rakennerastot, kuulimme vähän hidastuksista, joita on tapahtunut, niitä tarkasteltaisiin 2019 toiseksi viimeisenä vuonna monivuotisia rahoituskehyksiä, kuten tiedämme, ja sitten ääniä kaksi taustaa vasten. Voidaan vielä kaksi vuotta käyttää näitä varoja. Mahdollisuus näiden varojen järkevään käyttöön jäsenvaltioiden prioriteettien mukaisesti. Niin tämä kausi tai aika kutistuu. Näin ei pitäisi tehdä yksinkertaisesti kuluvien rajoituskeusten aikana. Ja sitten ehkä vielä periaatteellisempi kanta lopuksi. Aina toisinaan käy niin, että täällä valiokunnassa syntyy joku ihan hyvä ajatus. Ja kaikki tiedämme, mikä muiden toimielinten reaktio siinä yhteydessä. Oikeudellinen perusta ja aloiteoikeus ovat keskeisessä roolissa, kun lähdetään vastustamaan meidän ehdotuksemme. En oikein tiedä, miksi meidän pitäisi tulla vastaan toista – toimielintä lähteä toteuttamaan ehdotusta, jota ei ole kehitelty täällä, josta ei ole innostuneita parlamentissa ja tämä perustuu sellaiseen tekstiin, jota me emme alun perinkään halunneet. Siksi haluaisin palauttaa tämän ehdotuksen komission. Kiitos. Voilà, donc proposition de Eli on ehdotettu hylkäämistä. Esittelijämme, valmistelijamme ehdotti tätä. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Varjoesittelijöistä, varjoesittelijöitä ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron herra Fernandesille. Merci, monsieur le président. Je... Kiitos puheenjohtaja. No, haluaisin toistaa jotain, mitä jo sanoin edellisessä keskustelussa – tästä asiasta. Minä ymmärrän nämä argumentit, erityisesti niiden argumentit, jotka vastustavat eh, hylkäämistä. Ihmiset ajattelevat, että tästä on ehkä jo ennakkotapaamuksia ja nämä suoritusvaraukset, eh, ne oli varattu hyvin toimiviin ohjelmiin ja se on se tavoite, joka meillä nyt on mielessämme. Mutta toisaalta on olemassa muutakin. Nimittäin jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta käyttää suoritusvarausta rakenneuudistuksiin eri maissa. Se ei ole siis pakollista. Ja mielestäni onkin pohdittava sitä, että jos jäsenvaltioille annetaan lisämahdollisuus hyödyntää saatavilla olevia varoja, niin sehän tarkoittaa joustavuuden lisäämistä. Ja me aina vaadimme nimenomaan joustavuutta. Ja olen tässä nyt vähän kahtia jakoinen tämän suhteen ja minä ehkä mieluummin kuitenkin lähtisin komission linjalle, mutta olen valmis keskustelemaan asiasta. Tässä on nyt uusi mahdollisuus käytettävissä. Mahdollisuus siitä, että jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti, tämä ei siis ole pakollista, jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti käyttää tämän. Haluaisin siis sanoa, että jos tämä hyväksytään, enemmänkin täällä ilmeisesti puoletaan hylkäämistä, mutta on mahdollista, että tämä ei mene niin kuin, tai että tämä ei ole mikään ennakkotapaus – mutta kohesiorahaston varat ja sitten tämä varaus on vähän eri jut- ovat keskenään eri asioita. Kohesiopolitiikan varoilla voidaan saada enemmän tuloksia aikaiseksi. Voidaan käyttää nämä varat tehokkaammin ja siten generoida lisätuloksia sitä kautta. Mutta meillä on vielä aikaa keskustella tästä. En nyt oikein tiedä, että mikä on komission perustelu näille epäilyksille, ja, jotka tässä jo toistin. Mutta, tai valiokunnan valiokunnan kannat, mutta jos asiasta vastaavalla valiokunnalla, erityisesti aluekehitysvaliokunnalla on muitakin argumentteja, niin voidaan keskustella tästä yhdessä asiasta vastaavan valiokunnan kanssa. Kiitos sitten edustaja uh, Kiitoksia. Minä en puuttuisi tässä sisältökysymyksiin, vaan sanoisin ennemminkin, että omassa ryhmässäni on hyvin eriäviä kantoja. Jotkut ovat täysin herra Gaierin kannalla ja jotkut ovat sitten äh, ainakin mm, teoriassa sillä kannalla, jonka ilmaisi Jose Fernandes. Mutta komissio ehkä voisi auttaa tässä keskustelussa – onko komissio saanut todellista, todellisia pyyntöjä jäsenvaltioiden parista. Nyt on tarkoituksena ottaa käyttöön uusi väline. Onko jäsenvaltioita, jotka sanovat, että antakaa meidän käyttää suoritusvarausta tässä mielessä. Jos tällaista kysyntää on, niin silloin se kannattaa kyllä ottaa harkintaan niin, että kun jotakin hyvinkin liberaalia otetaan käyttöön niin puolesta, mutta ei muuten. No, Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, annan vielä puheenvuoron Rekardia Savalille. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten muutkin, olemme vähän ei rikannoilla. En tiedä, menikö minulta jotakin tässä ohi, mutta minun käsittääkseni tässä kuitenkin kumpikin kanta on aika samalla linjalla. Me olemme täällä budjettivaliokunnassa. Jos halutaan uusi ohjelma, siihen tarvitaan uutta rahaa, eikä oteta enää vanhoista ohjelmista. Tästä on saatu kohesiopolitiikassa ja rakennerahastoissa jo sopimusaikaan ajatellen juuri tätä varausta hyville oppilaille – ja jos nyt sitten on jokin maa tai komission sitä mieltä ja neuvosto olisi hyvä käynnistää pilottihanke, jotta nähdään, miten uudistus, rakenneuudistusohjelmat toimivat ei anneta rahoja, jotka on jo eh, korvamerkitty muihin eh, tavoitteisiin. Eh, tässä pitää kuitenkin vedota toimivaltaiseen valiokuntaan. En tiedä, onko se sitten aluekehitysvaliokunta, en tiedä miten jaetaan nämä tehtävät, mutta Ekonin tai sitten mm, niin, budjettivaliokunnassa meidän täytyy olla tietenkin uskollisia omille periaatteillemme ja mm, tässä mielessä käsitän, että Fernandes ja esittelijä ovat samalla linjalla, tai sitten en oikein ymmärtänyt. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten komission edustaja Yrel Voisitteko vastata tai tässä Debreen kysymykseen. Ovatko jäsenvaltiot esittäneet tähän liittyviä pyyntöjä vai onko kyse jostakin komission asiantuntijoiden päätelmästä? Monsieur le Président. Niin, kiitos puheenjohtaja. Edustaja Debreen kysymykseen eh, vastaan kirjallisesti myöhemmin. Minun pitää hankkia lisätietoja, jos sopii. Kiitos. Sitten esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Vai ette kuulleet, kuullut mitään sellaisia argumentteja, että jokin muuttuisi? Pysyttekö kannassanne? Tästä on nyt vähän vaikea saada yksimielisyyttä aikaiseksi. Ähm, niin. Minä voisin ehkä vastata edustaja Debren kysymykseen sanomalla, että saamieni tietojen mukaan, mutta en ole tutkinut tätä hirvittävän tarkkaan, mutta käsittääkseni on yksi jäsenvaltio, joka suhtautuu myönteisesti tähän aloitteeseen, ja se on Portugali. Kommentti ilman mikrofonia. Todellakin on vastaus. Kyllä, se, että olemme itsenäisiä ajattelijoita täällä on asia, jonka voin osoittaa esimerkiksi, että en välttämättä tue kaikkia sosiaalidemokraattien kantoja. No, on se ehkä ideologisista syistä tällä kertaa enemmänkin. No oli miten oli, Portugalia, sosiaalidemokraattinen hallitus tai ei, ei tämä nyt osoita sitä, että olisi valtavaa intoa jäsenvaltioissa sanoa, että onpa mahtava ajatus, lähdetään heti konkretisoimaan tällä tavalla eurooppalaista ohjausjaksoa. Mutta minusta tämä on nyt komission tällainen pikku ajatus, että ajatellaan, että rakennus rahaston varojen sitominen ohjausjaksoon olisi tulevilla rahoituskausilla tärkeä asia. Nyt lähdetään jo vähän valmistautumaan siihen suuntaan. Tulevien rahoituskeusten osalta voisin ehkä lähteä keskustelemaan tästä. Olen ehkä vähän sen, anteeksi, vähemmistössä samassa ryhmässäni, mutta tässä vaiheessa olen sitä mieltä, että eurooppalaisia varoja voitaisiin – käyttää tämän tarkoitusperään, mutta tietyt ehdot pitäisi siihen sitoa. Ja tämän pitäisi koskea käytössä olevia varoja kokonaisuudessaan. Tämän verran sanoisin tässä vaiheessa. Kiitos. Merci. Kiitos. Eli tässä mennään nyt, että jos haluatte esittää tarkistuksia, se on tehtävä viimeistään torstaina 12. heinäkuuta kello 12. Ja budjettivaliokunta äänestää 29. elokuuta ja aluekehitysvaliokunnan äänestys on 9. lokakuuta. Ja nyt herra Debre, jolla on todella hieno kaulahuivi, niin tämä on ihan, ihan kunnollinen pelipallo tässä pallo on heitetty. Ja sitten seuraava aihe. Euroopan työviranomaisen perustaminen. Euroopan sosiaalinen pilari. Ja valmistelija Jens Geier jo viittasi tähän aamulla, kun meillä oli täällä viraston edustajia kuultavina. Niin, kiitos vielä kerran. Niin, virastot kasvavat eikä mitenkään vähäpätöisesti. Uusi viranomainen, Euroopan työviranomainen, tunnette kaikki taustan. Tänä vuonna vihdoinkin onnistuttiin siinä, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivi sai myönteisen tuen parlamentista, mutta päästiin myös sopimuksen uudistuksista neuvoston kanssa. Pidän sitä hyvänä asiana – ja nyt lainsäädäntöteksti on yksi asia, mutta neuvonanto, valvonta, se, että annetaan koordinoinnin resursseja käyttöön on ihan toinen asia, samoin kuin infrastruktuurien tarjoaminen, jotta voidaan selvittää työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista. Tämä on aivan toinen asia siis, ja tämän tehtävän toteuttamiseksi komissio ehdottaa uutta virastoa, lainsäädäntöä, nykylainsäädäntöä ei muuteta tämän uuden viraston synnyttämisen kautta, vaan tämä on käytännössä EUn ehdotus, että nykylainsäädäntöä voidaan täytäntöpanna ja noudattaa. Pahoittelisin sitä, että eurooppalaisen työviranomaisen perustamisasiakirjojen teksti ei oikein riitä, jotta voitaisiin puhua tehokkaasta täytäntöönpanosta. Ehdottaisin, että muotoilisimme vähän parannuksia tähän, jotta työviranomainen voisi toimia tehokkaasti. Se on tavoitteemme tässä. Vuonna 2023 viranomaisen pitäisi voida toimia 25 miljoonaa euroa vuosibudjetti. Suurin piirtein kyselemistä ei pikkurahasummasta – 144 työntekijää lopulta, joten tämä on kuitenkin vähän suurempi kokoinen virasto lopulta. Ja siksi tähän liittyy kysymys siitä, miten rahoitetaan tämän viranomaisen toimintaa. Minun tavoitteeni olisi seuraavanlainen. Sanoisin, että kun Euroopan työviranomaisen on tarkoitus huolehtia voimassa olevista ohjelmista, niin mielestäni olisi ihan järkevää, että käynnissä olevat ohjelmat annettaisiin täytäntöönpanossa Euroopan työviranomaiselle, koska ei pitäisi olla suurta kiistää siitä, hoitaako tiettyä ohjelmaa tämä viranomainen tai komission palveluyksikkö. Mutta jos puututaan toimintaohjelmiin, jotta rahoitetaan viranomaisen toimintakuluja, niin silloin suhtaudun kyllä hyvin varauksellisesti. Enkä ole ihan varma sitä, että komission ehdotus on nyt oikea. 70 prosenttia tämän viraston budjetista tulisi Euroopan työllisyys- ja sosiaalisten innovaatioiden budjetista. En ole tästä nyt ihan vakuuttunut. Minulla on sellainen käsitys, että näin lopulta saadaan enemmän, ei saada välttämättä enempää tuloksia, mutta on lisää virasto rahoitettavana. Ehdottaisin, että tekisimme jotain Euroopan työviranomaisen puolesta, niin kuin nyt jo tehdään tiettyjen virastojen kanssa. Eli saataisiin sellainen hallintorakenne, joka on kolmiosainen. Siellä on työnantajien ja ammattiliittojen edustajat myös edustettuna, jotta kaikkien etuja voidaan ajaa. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos valmistelijalle, Jenssille. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Ensinnäkin herra Ali. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin onnitella ja kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta komission ehdotuksesta ajatellen Euroopan työviranomaista kun muistetaan, että kyse on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Tämä on tärkeä tehtävä EU:ssa. Varmistetaan äh, työllisyys Euroopassa. Olemme tyytyväisiä ehdotukseen niin, että perustetaan Euroopan tason viranomainen. Olemme samaa mieltä äh, valmistelijan ehdotuksesta. Ja äh, tässä pyritään äh, vähentämään kuluja ja parantamaan tehokkuutta. Ja puututaan myös äh, johtorakenteisiin, hallintorakenteisiin. Uskomme, että äh, virastojen hallintorakenne olisi Eurofund, CDFOP, ETF, OSHAM. Tämä on ihan oikea lähestymistapa. Ja sinne pitäisi ottaa mukaan myös yksi jäsen työnantajajärjestöistä ja työntekijäjärjestöistä myös, samoin kuin jäsenvaltioista ja Euroopan parlamentin nimittämän jäsen. Siinä olisi siis yli 80 jäsentä nyt ähm, äh, hallintorakenteissa ja tässä pyritään kuitenkin äh, poistamaan äh, turhat byrokratiaa. Siinä on edustajia sekä komissiosta, työnantajista, työntekijöistä ja jäsenvaltioista. Tässä herää kysymyksiä. Jos tämän tyyppinen elin perustetaan, pitäisikö se mainita osiossa kaksi. Ja jos on erityisesti mainitti Eurofound jäsenenä, pitäisikö katsoa, että Euroopan parlamentilla olisi vastaava edustus ajatellen työvirastoa. Ja sitten ehdot, jotka liittyvät johtoryhmän nimittämiseen, jotka edustavat varsinkin silloin, kun puhutaan komission edustajista. Meidän tarkistuksemme kymmenen siinä pitäisi lisätä ehdot ajatellen ja työntekijöiden edustajia, samoin kuin Euroopan parlamentin edustajia. Ja aivan lopuksi vielä eh, minun mielestäni pitäisi selkeyttää tämä, eh, kun puhutaan työmarkkinavirastojen hallintoelimistä, eh, mikä on hallintoneuvoston ja ero verrattuna sitten kansallisten elinten hallintorakenteisiin. Kiitos ja sitten herra Howard. Um, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä huomio aluksi tämän illan jalkapallosta. Varmasti voidaan sanoa, että maajoukkuetiimien taso on parantanut kovasti se, että kilpaillaan kaikkein kilpailukykyisemmässä kansallisessa liigassa, joka tietenkin pelaa huomenna sitten. Katsotaan, mitä huomisessakin ottelussa tapahtuu, mutta tämä on ihan tervetullut ehdotus Euroopan työviranomaisen perustamisesta. Olemme odotelleet tätä pitkään, kun lähetettyjen työntekijöidenkin direktiiviä jouduttiin odottamaan niin pitkään. Jos tällaiset puitteet olisivat olleet olemassa aikaisemmin väärinkäytösten estämiseksi sisämarkkinoilla, kun puhutaan vapaasta työvoiman liikkuvuudesta, niin olisikaan käynyt niin, että unionista on yksi jäsenvaltio lähtemässä, mutta parempi vähän kuin ei milloinkaan. Minusta tuntuu, että keskeisin kommenttini tässä oli siis, että tässä on kyse viranomaisesta, jonka pitää olla niin voimakas, että se voi puuttua asioihin, voi tarkastaa asioita. Sen pitää voida tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, että todella saadaan käytänteihin kunnollisia aitoja uudistuksia aikaiseksi, että päästään erään väärinkäytöksistä. Ja koska jos tämä viranomainen epäonnistuu, päädymme tilanteeseen, jossa – meillä on enemmänkin pettymyksiä, jotka syntyvät siitä, että EUn toimielimet ja kansalliset toimielimet eivät pysty ottamaan huomioon tai huolehtimaan tavallisten ihmisten huolenaiheista jokapäiväisessä työelämässä. Eli testi sille, onko tämä budjetti hyvin käytettyä rahaa, liittyy siihen, saadaanko parannuksia aikaiseksi. Ja tietenkin siinä menisi muutama vuosi ennen kuin nähdään käykö näin. Mutta jos tuloksia ei saada, niin silloin hän nämä rahat on hukattu. Merci, Monsieur Albrecht. Kiitos ja sitten äh, herra Albrecht. Minulla on se kysymys. Budjettivaliokunnassa meille on kovin tärkeää, ei ainoastaan kysymys, joka liittyy sisäisiin tavoitteisiin ja siihen, miten työt jaetaan. Mutta kysymys kuuluu aina meillä, paljonko tämä maksaa ja entä tulevat rahoituskehykset? Jos nyt lukuja katsomme, katsomme komission nyt ehdottamaa, että korotetaan virastomenoja tässä 700 miljoonalla seitsemälle vuodolle, niin Kairille kysymykseni olisi, tarvitaanko todella näitä varoja tähän, vai onko tämä nyt osittain tätä verasta varten ja jotain muuta verasta varten myös. Tämä pitäisi tietää ennen kuin puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä. Kun jotain lähdetään luomaan, niin pitäisi olla hyvin selvillä siitä, mitkä ovat tulevien vuosien kustannukset. Kiitos. Saamme komission vastauksen hetken päästä sitten Gresle. Kiitos paljon. Pahoittelen, tulin viisi minuuttia myöhässä. Pidän hyvin tärkeänä tätä esityslistan kohtaa. Tämä viranomainen, authority englanniksi. Me olemme puhuneet aikaisemmin virastoista ja muista tahoista, mutta nyt on kyse viranomaisesta authority. Miksi tätä ei nimetä virastoksi? Sehän se on. Ja tietenkin, jos ajatellaan yhteyttä muihin lainsäädäntöteksteihin, niin se olisi helpompaa varainhoitoasetuksen osalta esimerkiksi, jos olisi rohkeutta nimetä tämä oikealla nimellä. Kaikki olisi ikään kuin viraston toimintaa, mutta sitä ei nimetä kuitenkaan virastoksi. Ja toinen kysymys, jos nyt katsotaan, mitä tämän viranomaisen on tarkoitus tehdä, niin osittain tässä on päällekkäisyyttä muiden virastojen toiminnan kanssa. Ja oikeastaan tässä on kyse myös neuvoantamasta roolista. Siinäkin mielessä voitaisiin ehkä kysyä, onko komissio nyt tarkastellut sitä, kun uutta toimivaltaa nyt ei niin valtavasti ole. Eikö voitaisiin ajatella, että joku nykyvirasto, nyt jo olemassa oleva virasto, voisi hoitaa näitä tehtäviä? Mielestäni ei ole ehkä niin järkevää jatkuvasti EUn tasolla perustella uusia asioita. Ihan merkittävä budjetti, yli 50 miljoonaa euroa. No, olisi ikävä, jos tällaiset rahat jäisivät puuttumaan toisaalta. Eli voisikohan komissio antaa meille vähän lisävaraa tähän kysymykseenkin? Ja sitten viimeisenä puhujana herra Ferrandes. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Petri Sarvamaan nimissä. Hän pahoittelee, ettei voinut tulla paikalle. Hän on EPPn varjoesittelijänä tässä asiassa. Hän kiittää valmistelijaa ja hänen tekemäänsä työtä. Hän on myös yhtä mieltä lähes kaikesta, mutta hän on eri mieltä Eli puhun siis kollegani Sarvaman puolesta, joka on siis eri mieltä tästä rahoituskysymyksestä. Hänen mielestään rahoitus on hoidettava uudelleen käyttämällä saatavilla olevia varoja tai uudelleen osoittamalla varat. Sitten myös palkkojen polkemisesta. Sarvamaa katsoo, että työviranomaisella ei pidä olla erityistä tehtävää suorittaa tutkimuksia tai selvittää tällaisia palkanpolkemistapauksia. Sitten tarkistus kahdeksan. Sarvamaa katsoo, että rikkomismenettelyt eivät ole oikea tapa ratkaista näitä asioita. Kollega Sarvamaa haluaa myös, että suoritusvarausperusteinen talousarvio ja, tai budjetointi ja sitten synergiaedut eri viranomaisten välillä tehdään entistä vahvemmaksi. Kiitos. Kiitos. Ja ennen kuin annan herra Yrelille puheenvuoron ja mahdollisen vastata kysymykseen, niin haluaisin sanoa, että työviranomaisen tehtävänä pitäisi kai olla se, että se tarkastelee työllisyystilannetta eri jäsenvaltioissa. Ja nyt jotkut jäsenvaltiot, joissa työ, työtä on paljon, niin kutsuvat EUn ulkopuolelta työntekijöitä ja sitten pitävät palkkatasoa alhaana ja ja kieltäytyvät lähentämästä palkkoja. Sitten onkin herra Urelin puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee kysymykseen, joka eh, herra Obricht esitti komissiolle, se liittyy rahoitusvaikutukseen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Voin vahvistaa, että vaikutus joka heijastuu lainsäädäntö- ja rahoitusselvityksen, joka tulee tähän ähm, ehdotukseen. Se menee vielä pidemmälle kuin 2020. Eli äh, siinä näkyy vaikutukset jatkossakin ja vaikutus, joka heijastuu äh, rahoitusselvitykseen, sekin on ähm, otettu huomioon äh, komissiossa ajatellen sen toinen viidettä annettua ehdotusta – tulevina viikoina komissio antaa neuvoston ja parlamentin käyttöön yksityiskohtaisen laskelman kaikista virastoista, koska ne ovat todellakin tässä taustalla. Eli heti kun tämä asiakirja tulee, niin voitte itse todeta nämä asiat. Mitä tulee sitten näihin kysymyksiin, joita Rova Gresle esitti, minkä tähden että tätä ei kutsuta virastoksi. Tämä ei ole ensimmäinen virastoista, joka on viranomainen. Meillä on myös pankkiviranomainen ja sitten muita valvontaviranomaisia, mutta suoraan sanoen mieluummin antaisin tästä kirjallisen vastauksen samoin kuin tuosta toisesta kysymyksestä. Nämä kysymykset ansaitsevat todella pitkälle meneviä vastauksia. Huomioin tämän kysymyksen, joka liittyi virastojen päällekkäisyyksiin, joten vastaan kirjallisesti. Kiitos valmistelija. Meillä on todella kiire, joten ihan lyhykäinen loppupuheenvuoro. Kann mich da auch ganz kurz... No voinkin puhua ihan lyhyesti, koska todellakin Petrin kommentit ovat sellaisia, että voidaan nähdä suurempi poliittinen näkemysero. Kyse on valvonta viranomaisesta ja kaikella kunnioituksella kollega Sarvamaata kohtaan. Jos halutaan, että tämä on valvova viranomainen, niin se ei saa olla hampaaton. Yksi ongelma, joka liittyy lähetettyihin työntekijöihin, on aina ollut palkkojen polkeminen, että nämä ihmiset esimerkiksi Saksassa nauttivat sopimuksia alhaisempia palkkoja tai että heitä pidätetään esimerkiksi asumiseen liittyviä kustannuksia tai muuta. Eli palkkojen polkumyynti kysymys on tärkeä kysymys, koska näin voidaan selvittää, onko siellä lähetettyihin työntekijöihin liittyviä ongelmia. Ei välttämättä ole, mutta voi olla. Se on siksi siis ihan oikein. Ja jos haluamme, että tällaisella virastolla on hampaat, niin on parempi ehdottaa, että jos voidaan todeta, että Eurooppa-oikeutta on rikottu, niin komissio silloin myös toimii. Silloin tarkoitetaan sopimusrikkomusmenettelyä, eli olen kyllä sitä mieltä, että jos halutaan vahva virasto, niin silloin ei pitäisi hyväksyä Petri Sarvamaan esittämiä tarkistuksia. Kiitos. Tarkistukset on esitettävä viimeistään perjantaina 13. päivä kello 12 mennessä ja 29.30. Tämä äänestetään ja sitten sitten eh, lokakuussa äänestää asiasta vastaava valiokunta. Ja jotta meillä olisi tulkkaus käytössä vielä, niin ehdotan, että nyt äänestämme niin kuin sovittiin aamupäivällä, että siirrämme tämän äänestyksen. Nyt tämä 18 varainsiirto esittelijä, voisitko kertoa tietoa? The morning, uh... Eh, en ole saanut lisätietoja eh, aamun jälkeen. Komissio ei ole ollut yhteydessä. He ovat kyllä paikalla. Pyytäisin, että annetaan heille puheenvuoro, eh, jos saataisiin sieltä lisäselvennyksiä. Elle. Herra Urel. Thank you, Chair. Uh, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että sain mahdollisuuden palata puhumaan vähän rakenteellisemmin ja yksityiskohtaisemmin tänä aamuna Greslen esittämistä kysymyksistä. Kaiken kaikkiaan Afrikan hätärahaston varat 3,4 miljardia euroa. Jäsenvaltiot tähän mennessä 430 miljoonaa ovat maksaneet ja tärkeimmät panokset tulevat Saksasta – 157, Italia 110 ja sitten kaikki muut osiot ovat pienempiä. Alankomaat esimerkiksi seuraavana 26 miljoonaa. EDF-kehitysrahasto juuri alle 3 miljardin ja Euroopan budjetti kostaa 66 miljoonaa. Mitä täytäntöönpanon tulee? EUn Afrikan hätärahaston komiteat ovat hyväksyneet Sahelin ja Chadin järven osalta 85 ohjelmaa kaikkiaan ja tämä kirjallisessa vastauksessa esitettiin miljardi 600, 466 miljoonaa. Jos siihen lisätään hallinnolliset ja muut kustannukset, niin kaiken kaikkiaan hankkeen sidot määrä on 1,6 miljardia tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuo 1,6 miljardia on lähes kokonaisuudessaan ne varat, jotka on annettu Sahelille ja Chad-järvelle. 1,630 miljoonaa kaikkiaan. Tämä selittää tuon 27 miljoonan summan, nyt käytettävissä olevista summista, eli resurssit, joita on annettu tälle osiolle Afrikan hätärahastoa ja ne summat, jotka on jo sidottu hankkeisiin, on vain 27 miljoonaa. Tästä syystä tämä on siis se selitys, että vaikka siirron summa on hyvin rajallinen, niin se auttaa kuitenkin, jotta voidaan vastata kaikkein kiireellisempään tarpeeseen, joka on todettu. Sitten rahoituskuilu rajoituskuilu kaikkien Afrikan hätärahaston osalta 1,1 miljardia ja me sanoimme, että 0,6 miljardia rajoituskuilia liittyy Sahelin ja Tadjärven kysymykseen. Joten totta kai tämä määrärahan siirto kattaa ainoastaan pienen osan tätä suurta rahoituskuilua. Se on varmasti ymmärretty. Se, mitä Euroopan neuvosto sopi pari viikkoa sitten, on, että jotta voitaisiin osittain tukkia tätä kuilua, 500 miljoonaa annetaan 11 kehitysrahastovarauksesta Afrikan hätärahastoon. Tämä päätös tehtiin komissiossa 6. päivä heinäkuuta viime viikolla ja tällä hetkellä EKR-komitea tutkii sitä kirjallisen menettelyn kautta määräaikaan ensi viikolla. Eli tämä 500 miljoonaa leikkaa rahoituskuilua, joka on 1,1 miljardia kaiken kaikkiaan, mutta se mitä emme vielä tiedä on se, mikä osio menee Sahelin ja Chadin järven osioon ja mikä menee Afrikan saarven osioon. Euroopan neuvosto sen lisäksi ei ole päättänyt sinänsä, mutta on kutsunut jäsenvaltiot kuitenkin tekemään lisää rahoituksia Afrikan hätärahastoon, jotta voitaisiin sulkea rahoituskuilu, joka on olemassa, että koko tuo 1,1 miljardia katettaisiin. Näitä sitoumuksia ei ole muodollisesti jäsenvaltioissa vielä tehty, joten tämä on vielä tehtävä. Joten kun EKRn 500 miljoonaa on siirretty, niin rahoituskuilu on noin tai aukko on noin 600 miljoonaa. Toivon, että tänään vastasin kysymyksiin. Kiitos. Oliko tämä yleisesittelijä mielestä riittävän selvää? Kun katsotaan nyt tätä siirron ähm, aluetta. Nämä selitykset ovat riittävät. Tässä ei tietenkään tullut äh, kaiken kaikkiaan lisää selvyyttä, mutta kun katsotaan tämän äh, siirron suuruutta, niin varmasti voimme puoltaa tätä siirtoa. Bien. Alors je vais... Hyvä. Eli aloitamme koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Ja sanoisin, että suur, tämmöiset suuret julkilausumat, joita Eurooppa-neuvoston jälkeen aina annetaan, niin niitä pitäisi seurata tarkasti, koska sanojen ja tekojen välillä on aina suuri ero. Ja siksi meidän pitää nyt puuttua tähän. Oletteko valmiita? Äänestys alkaa. Ja tulkkien käymän työtaistelun johdosta yliaikaa. Bien, mais scrutin est clos. Approbation. Niin äänestys siis jatkuu, eli 12 vastaan 1. Tämä on hyväksytty. Ja ennen kuin annan herra Lewandowskille puheenvuoron, niin pahoittelen sitä, että puheenjohtajavaltio, eli puheenjohtajavaltio Itävalta, ei voinut tulla budjettivaliokuntaan, vaikka se kävi kaikissa muissa valiokunnissa. Ja kirjoitin puheenjohtajavaltiolle ja voi olla, että kirje ei ole mennyt ihan kohteeseensa, koska en ole saanut vastausta ja halusin tämän kertoa teille, hyvät kollegat. Nyt sitten herra Lewandowski Euroopan solidaarisuusrahastosta Bulgarialle, Puolalle, Kreikalle ja Liettualle. So, so very shortly. Uh, this is routine reaction with our tool of Kiitos. Tämä solidaarisuus rahastokysymys on tärkeä, koska luonnon katastrofeja ei pystytä ennakoimaan. Kyse on neljästä maasta. Lokakuussa 2017 Kreikka esitti hakemuksen maanjäristyksen jälkeen yhdellä Kreikan alueella esiintyneiden ongelmien osalta ja lokakuussa Puola esitti hakemuksen oman maani tuhoisten myrskyjen jälkeen ja Liettua esitti myös hakemuksen tulvien jälkeen ja tammikuussa Bulgaria myös sen jälkeen, kun tulvia tapahtui. Minun käsitykseni on, ja tämä on siellä kertomuksessani, että halutaan käyttää vähemmän aikaa solidarisrahaston käyttöönottoa varten ja päätöksen pitäisi olla voimassa siitä, kun se on hyväksytty. Meillä on kesätauko Ja tästä on tarkoitus äänestää syyskuussa. Time of time delay it, should, it should enter into force from the date of, of its adoption. Valitettavasti tulkkien käymän työtaistelun takia tulkkaus päättyy tässä kokouksessa kello 17.30 eli ennalta sovittuun aikaan. Pahoittelut. In three cases, this is regional disaster and in case of Lithuania, this is qualified as, as major national disaster